hyväksyttäväksi ensi täysistunnon alussa. Jos se siihen ole vastaan panemista, niin se hyväksytään. Ja tässä nyt päätän tämän täysistunnon. Me olemme pitkän vuoden